allora riprendiamo cari colleghi passiamo alle dichiarazioni di voto relazione no niin siirrymme äänestysselityksiin äh, Ines Ajala Senderin mietintö Pospisil olkaa hyvä minuutti non c'è Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo já jsem podpořil tuto zprávu toto Kiitokset äh, puhemies minä tuin tätä mietintöä. jossa öö, minä tuin tätä, mutta olen todellakin pahoillani siitä, että niin paljon tästä mietinnöstä kuitenkin osoitettiin meidän pääministerillemme herra Babishille, koska hän omisti aikaisemmin virallisesti paljon yrityksiä, joita hän ei nyt virallisesti ainakaan omista, ja ne ovat olleet suuria eurooppalaisen tukirahan käyttäjiä. Tämä on asia, joka elää. Meidän täytyy odottaa ja katsoa, missä määrin herra Babishin toimet olivat Euroopan lainsäädännön vastaisia. Edustaja Hännän, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Aina me puhumme rahasta. Euroopan unioni on hyvä mekanismi. Se, se ottaa rahaa suurelta yleisöltä ja, ja rahaa, rahaa niille, jotka ovat jotenkin systeemissä mukana. Ja todellakin hallintojärjestelmissä on tämä huono puoli. Mutta ainutlaatuista on se, että se e, e, se maksimoi tehokuu, tehottomuuden tässä rahansiirrossaan. Minkä hyvänsä lainsäädäntöjärjestelmän eh, perusperiaate oli, pitäisi olla vastuulli, vastuullisuus, mutta se ei päde täällä. Ja, ja Euroopan integraation laajennutumisen mielessä, niin aina pyritään eh, uhraamaan muita periaatteita suuremman laajentumisen alttarille ja se on aina ollut ongelma. Eh, relazione con discarico... Sitten eh, edustaja Kuunin mietintö tilintarkastustuomioistuimesta. Morten Messerschmidt, yksi minuutti. Non c'è? No, non c'è. E allora... Hän ei ole paikalla, jolloin siirrymme sitten seuraavaan mietintöön joka on Sarvamaan mietintö. Siihenkin koskee budjettia. Maijer, yksi minuutti. E Kiitoksia. Se, että EMA ei päässyt irti näistä ongelmista, niin se on todella haaskuuta. Mikä, mikä suuri haasku on se, että lääkeviraston kokeneet ja asiantuntevat työntekijät menetetään. Ja se on ollut 20 vuoden ajan äärimmäisen tärkeä. Se, se arvioi markkinoille tulevia lääkeaineita ja hoitanut Euroopan laajuisia lupamenettelyitä. Ja, ja ja minun vaalipiirissäni on jo perustettu äh, rinnakkainen äh, testausjärjestelmä, äh, sitten kun enää ei ole tätä eurooppalaista, ja tämä on päällekkäisiä kustannuksia, ja tämä merkitsee Britanniassa sitä, että lääkkeiden hinta nousee ja, ja lupamenettelyt venyvät. Ja tämä on todellakin vastakkaisa sille, mitä ihmiset luulivat äänestävänsä. Bene, grazie. Relazione... Kiitoksia. Sarvomaan mietintöön vielä edustaja Messerschmidt. En kuitenkaan näe häntä, hän ei taida olla täällä salissa, joten siirrymme eteenpäin seuraavaan mietintöön. Panzerin, Bredan, Engelin, Görensin mietintö, edustaja Tanok. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, ECR puolesta haluaisin kanssa esittelijöitä ja varjoesittelijöistä kiittää siitä tehokkaassa tavalla, olemme tehneet kompromissitekstin luomiseksi tässä haastavassa asiassa töitä. Tämä on todella hyvä askel, joka tekee mahdolliseksi Euroopan unionille toimia kustannustehokkaammin näillä alueilla. Siirtymä vaiheen ravistellessa etelää ja Venäjän uhdotessa itäisen naapuruston maita, naapurustoalueemme ei ole koskaan ollut tärkeämpi Euroopan unionille. Henkilökohtaisesti tämä konsolidoitu väline on erittäin tervetullut mielestäni, mutta tiedän, että meillä on epäilyksiä myöskin omassa ryhmässäni ja täällä parlamentissa tiettyjen asioiden suhteen. Meidän täytyy nyt keskustella näitä asioita vielä eh, seuraavassa parlamentissa. Kuitenkin ottaen huomioon eh, turva no, tässä e, järjestelmässä. En usko, että tietyn naapurustoalueen tukeminen uhkaisi toista. Tämä tekee myöskin kehityspolitiikassa eron 95 prosenttia rahoituksesta. Sen tulee olla sellaista, että se OECDn vertailua vastaa. Tämä oli myöskin komission ehdotuksessa. On myöskin hienoa, että meillä on EFC SD Plus, kunnianhimoisempi malli tällä kertaa. Nämä asiat muuttamat myöskin komission ja investointipankin välistä suhdetta, mutta olen varma, että se, että toimimme artikkelin 52 mukaisesti, tukisi investointipankkia. Ja lopuksi haluan sanoa, että pahoittelen, etten ole tätä välinettä enää työstämässä Euroopan parlamentissa Brexitin vuoksi tässä yhdistynyt kuningaskunta tekee jotakin, mikä jälleen osoittaa, että Euroopan unionin talous ja ääni vaikutusvalta ovat painavammat, kun kaikki teemme yhteistyötä. Kiitoksia Franka Fleckensteinin äh, mietintö. Edustaja Donjon, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Se, että Euroopan unioni uhraa osan äh, ulkoisesta talousarviostaan naapurustoalueen vakaudelle, erityisesti Balkanin alueella, on täysin perusteltua. Ranskan valtuuskunta kuitenkin äänesti tyhjää mietinnön kohdalla, sillä se halusi ilmaista varaumansa kahteen asiaan liittyen IPA kahteen. Ensinnäkin Turkin rahoitusväline. Tämä on ei-eurooppalainen valta ja meillä on tietenkin yhteisiä huolia, kuten maahanmuutto, mutta ne vaativat nimenomaisia sopimuksia. Toisaalta tämä talousarvio ja liittymistä valmisteleva tukiväline aiheuttavat suurta hämmennystä. Tällaista politiikasta yksimielisyyttä ei ole olemassa. Tämä ei ole mikään taloudellinen automaattinen prosessi. Tietyt nauttivat näistä liittymistä valmistelemista tuista, vaikka eivät edes ole ehdokasmaita. Meidän pitäisi muokata tätä välinettä ja erottaa se kerta kaikkiaan koko laajentumiskysymyksestä. Paljon kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Keskeytämme istunnon kello kolmeen asti ja toivotan kaikille hyvää ruokahalua lounalle.